Niin, tämä johtuu tästä elektroniikasta. Sitten Viktor Uspachikilsta olen saanut pyynnön, että häntä tuettaisiin, hänen parlamentaarista koskemattomuutta tuettaisiin Vilnan käräjäoikeuden edessä. Sitten S- ja D-ryhmästä olen saanut listan nimityksistä valiokuntiin. Tämä lista on nähtävillä ja se merkitään pöytäkirjaan. Ja kyseessä on Sofokleus ja Sofokli Sofokleus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan valiokuntaan sekä ulkoasian valiokuntaan. Ensimmäinen mietintö on edustaja Bentsenin mietintö. Onko tämä työjärjestyskysymys? Kyllä. Ehm, 11 jaar geleden is er een aanslag gepleegd. Kiitoksia. 11